kysymys komissiolle. Kertomus Eurooppa-yhtiön säännöistä 8. lokakuuta 2001 annettu neuvoston asetuksen numero 2157-2001 täytäntöönpanosta. Ensimmäisen puheenvuoron saa kysymyksen esittäjä edustaja Leene. Kiitos paljon puhemies. Arvoisat naiset ja herrat, mistä on kyse? Vuonna 2001 neuvosto on tehnyt päätöksen, joka koskee – Eurooppa-yhtiön sääntöjä tietystä syistä vasta 2004 tämä astui voimaan. Ja lainsäädännön mukaan Euroopassa usein pyydetään komissiota tietyn määräajan jälkeen antavan kertomuksen käytöstä ja täytäntöönpanosta ja vetämään johtopäätöksiä siitä, miten olisiko välttämätöntä muuttaa tätä säädöstä. 8. lokakuuta 2004 on melko tarkkaan viisi vuotta sitten. Viisi vuotta on siis kulunut, mutta Euroopan komission kertomusta ei näy eikä kuulu. Me haluamme pitää sopimuksista ja laista kiinni ja komission pitäisi toimia lakien mukaan sopimuksen vartijana. Siksi kyselisin tämän kertomuksen perään – Oletamme, että nyt valmistelutyötä ei ole vielä tehty, mutta haluaisimme kuulla komissiolta perustelut sille, miksi tätä työtä ei ole tehty. Parlamentti, erityisesti oikeudellisten asioiden valiokunta, haluaa hoitaa tämän valvontatehtävänsä. En halua käyttää koko viittä minuuttia, vaan tämän lyhyen minun tulkitseman suullisen kysymyksen pohjalta odottaisin komission vastausta. Kiitos. Kiitos oikein paljon, edustaja Leene. Komission sen Tajani. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, haluan ensiksi eh, komissaari McCreevin nimissä, eh, jota täällä siis tänä iltana korvan. Kiitokset eh, oikeusasianvaliokunnan edustajalle herra Leenelle hän on pitkään, lähestulkoon 15 vuotta, toiminut Euroopan parlamentissa jäsenenä ja, ja toiminut varsin esimerkillisellä tavalla. Kiitokset siis hänelle näistä kysymyksistä, jotka ovat äärimmäisen merkittäviä ja asiat ovat onneksi edenneet. Olemme pyytäneet ulkoista tutkimusta näistä kysymyksistä ja sen on määrä olla valmis tämän vuoden loppuun mennessä. Siinä mielessä se luo hyvää pohjaa kysymyksille, joita herra Leene on ottanut esiin. Euroopan komissio luonnollisesti tutkii tarkkaan ehdotuksianne ja, ja tulemme palaamaan ensi vuoden puolivälissä asiaan uuden ehdotuksen myötä. Se tullaan siinä yhteydessä Euroopan parlamentille esittelemään ja, ja niin kuin selvää on, niin sen tulee esittämään uusi komissio. Meillä on neljä mahdollista muutostoimintamallia työjärjestyksen 79 nojalla – meidän on kuitenkin odotettava vielä jatko, jatkossa järjestettäviä kuulemisia, kuten myöskin ulkoista tutkimusta ja sen tuloksia, jotta voisimme niiden valossa tehdä tarkemman arvion eh, siitä, eh, mitä Eurooppa-yhtiökysymyksen osalta on tehtävissä. Sitten kolmanteen kysymykseen, eli ulkoisen tutkimuksen ja analyysin tuloksen eh, täytäntöönpano Tämä on asia, josta uusi komissio tulee vastaamaan ja voin tässä yhteydessä kuitenkin taata teille sen, että ennen kuin mitä uusia toimintaratkaisuja esitetään, ne tullaan myöskin kertomaan Euroopan parlamentille. Kiitos paljon seurapuhujalle paikalla, joten muut puhujat. Edustaja Kutas, kaksi minuuttia. Kiitoksia, rouva puhemies. Arvoisa komission jäsen, kun on kyse Eurooppa-yhtiöstä ja sen säännöistä, niin toteaisin, että kun Rooman sopimus hyväksyttiin 50 vuotta sitten, luotiin yhteismarkkinat. Tällä hetkellä Eurooppa-yhtiön on symbolinenkin arvonultaan. Eurooppa-yhtiö on tavallaan osoituus vapaudesta ja vapaudesta liikkua paikasta toiseen. Yritykset käyttävät tätä statusta, Eurooppa-yhteen statusta hyväkseen. Tämä on hyödyksi yrityksille, jotka pyrkivät kehittämään fuusiostrategioita silloin, kun on kyse rajat ylittävistä yritysyhdistymistä, fuusioista. Saattaa olla, että yrityksen toimipaikka on eri maassa – kuin missä se on rekisteröity. Täten yritykset pystyvät myöskin käyttämään Euroopan yhtiön sääntöjä hyväkseen. Se ei ole kuitenkaan autonominen status, joka olisi vain yhden ainoan lainsäädännön alla. Joitakin puutteita on olemassa. Lainsääntely ei eri maissa ole yhtenäistä ja Eurooppa-yrityksen mobiilius, liikkuvuus on rajoitettua, sijoittautumisvapautta rajoittaa se, että joskus toimipaikka on eri maassa kuin varsinainen pääkonttori ja lainsäädäntö maasta toiseen vaihtelee. Vapaa liikkuvuus myös yritysten kohdalla pitäisi varmistaa. Komissio, nyt viittaan herra komissaarin suuntaan, on tehnyt tutkimuksen, vai voisiko tehdä tutkimuksen mahdollisuudesta, että silloin kun on kyse toimipaikasta, joka on eri paikassa kuin yrityksen varsinainen toiminta. Voitaisiin tämä asia hoitaa kuntoon ja luoda autonominen asema tällaisille yrityksille. Kiitos. Kukaan ei pyydä puheenvuoroa keskustelussa ilman puhelistaa, siksi komissio saa uudelleen puheenvuoron komission jäsen Tajan, olkaa hyvä. Grazie ancora, signor Presidente kerran äh, vielä kiitokset arvon äh, puhemies. Vielä äh, uudemman kerran haluan esittää kiitokset myöskin herra Leenalle tästä käynnistetystä keskustelusta. On totta, että Eurooppa-yhtiöasetus ja myöskin työntekijöitä koskeva direktiivi ovat eh, molemmat eh, jo eh, poistuneet käytöstä vuonna 2004 lokakuussa Eurooppa-yhtiö <clears throat> asetuksen astuessa voimaan. Kuitenkin uusia sääntöjä on niin ikään täydennetty vanhentuneiden osalta vuonna 2007. Niiden tarkoituksena on edesauttaa sitä, että Eurooppa-yhtiölainsäädäntö lainsäädäntö toteutettaisiin käytännössä myöskin kaikissa jäsenmaissa. Valittelen sitä, että viivettä on tapahtunut ja toivon, että hukkaa ja ekan valinnut aika, aika pystyttäisiin kuromaan mahdollisimman nopeasti umpeen, koska totta on, että Eurooppa-yhtiö kysymys on äärimmäisen tärkeä ja niin kuin sanoin äskeisten selvitysten valossa, tulemme antamaan selkeän vastauksen ensi vuoden puolessa välissä. Ja se tulee varmastikin olemaan Euroopan unionin etujen mukainen päätös ja ratkaisu. Kiitos oikein paljon komission jäsen. Keskustelu on päättynyt. Samoin istunto, seuraava istunto huomenna torstaina 8. lokakuuta kello 9. M- mukavaa iltaa.